lokakuuta kokouksessaan vahvistanut herra Jasenko Selimovicin valtakirjan ja ehdottanut, että eh, sitä pidetään hyväksyttynä 30. syyskuuta 2015 lähtien. Ehdotan siis, että hyväksymme valtakirjan vastustaako kukaan. Valtakirja on siis vahvistettu.